Ja, ja, president. Oh, der arme Herr Danz. Ich erkläre die am 6. Februar 6. helmikuuta 2014 keskeytetty istunto on jälleen avattu. 6. helmikuuta istunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko teillä niihin mitään huomautettavaa? Mikäli ei, niin pöytäkirjat.